Rozpoczynamy głosowania. Kopier... Aloitetaan äänestykset. Ensimmäinen muodollinen sekä ensin Rova Intveld. Yes, thank you. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti kollegat. Me kuuntelimme juuri Afrikan unionin komission puheenjohtajan puhetta. Tämä oli tärkeä tilaisuus ja tämän johdosta minulla olisi pyyntö tämän parlamentin puhemiehistölle, sillä muutama päivä sitten saimme tietää, että tohtori Mukwege, joka on Saharov-palkinnon saaja, hän ei saa enää YK täyttä suojelottua. Ja juuri muutama kuukautta sitten, muutama kuukausi sitten yksi hänen työntekijöistään murhattiin raaasti tohtori Mukveken henkeä on uhattu. Haluaisin, että tämä parlamentti yhdessä Rova Mogherinin kanssa puhuu YK kanssa, jotta tohtori Mukwege saa täyden suojelun tärkeää työtänsä varten. Kiitos. Kiitos. Olemme ottaneet tämän tiedoksemme asiasta keskustella Rova Mogherinin kanssa. Rova Gomes. Minäkin haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni, pyytääkseni tämän parlamentin tukea, jotta Meksikan viran omaisilta pyydettäisiin tutkimaan Javier Fardes Cardenasin murhaa. Hän oli loistava toimittaja, joka tutki huumekauppaa ja järjestäytynä rikollisuutta. Hänet murhattiin raasti eilen hän, näin yritetään estää tutkiva journalismi. Meidän on pyydettävä Meksikon viranomaisia kunnioittamaan hänen muistoaan ja tuomaan oikeuden eteen tämän hirvittävän murhan tekijät. Kiitos. Kiitos. Olemme ottaneet tiedoksemme tämänkin. Ja välitämme viestin eteenpäin. Ensimmäinen asia on herra Scholzin, jos nyt jos sallitte, säästämme aikaa, niin luen näiden mietintöjen otsikkoja vain saman nimen ja esittelen nimen ja äänestyksen. Ja tämä on siis nyt sitten nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava mietintö on herra Predalta. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut herra Predalle. Seuraavaksi äänestys herra Zdechovskin mietinnöstä. Jälleen nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut herra Zdehovskille. Huomaa. Tämä esittelijä on hyvin vaatimaton. Ja nyt sitten herra Ruosin eh, mietintö jälleen kerran. Minuutin äänestys. Äänestys alkaa. Przepraszam, czy pan poseł sprawozdawca... Olen pahoillani. Haluaisitte käyttää puheenvuoron? Herra Ruas. Muito rapidamente, apenas para sublinhar. Kiitos puhemies. Haluaisin vain korostaa, miten tärkeää on se, että EU liittyy puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa antavaan komiteaan. Tällä hetkellä 27 tuottajamaata maata alihankkijajärjestöä ja tuottajärjestöä on sen jäseninä. Tämä on yksi niistä harvoista elimistä, joiden osa EU ei vielä ole, mutta tässä on kyse kansainvälisestä alasta, samanlaista kuin öljy, sokeri tai kaakao Siksi emme oikein ymmärrä edes, miksi EU ei tähän mennessä ole liittynyt. Siksi toivomme, että tästä tämä äänestys on myönteinen. Kiitos jo etukäteen. Kiitos. Ja nyt äänestys siis alkaa äänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Verhajenin mietintö ja jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys on siis päättynyt. Ja hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Nyt Rova Piterän mietintö. Aloitamme äänestyksen. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan Ehdotan, että hyväksymme tämän. Tarkistetaanko siis tämä vielä? No hyvä. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus numero kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja kun tarkistus 6 hyväksyttiin, alkuperäinen teksti siitä ei äänestetä enää, se on muutettu tarkistusmäärä kolme puolesta vastaan tyhjää. Kiitos. Hylätty. Ja tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa tarkistus 13. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus neljä. Puolesta. Vastaan. Ty, hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa koneäänestyksellä. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tartsus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, niin se hylättiin. Tartus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Tartus yhdeksän. Puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mehän juuri tarkistimme sen siis. No niin, nyt sitten päätösasema kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut rouva esittelijälle. Sprawozdanie pani poseł Borzan. Nyt äänestämme Rova Borzanin mietinnöstä. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 65, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, Minusta se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Minä vedän äänestyksen ensimmäistä kertaa, toivottavasti opin nyt nopeasti, miten toimia. Sitten kohta 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 115. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty vai haluammeko tarkistaa? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 119. Alkuperäinen teksti. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantos on kappale D kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt päätösauselma kokonaisuudessaan nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Rova Borsanille. Nyt äänestämme Rova Meginin, mietinnöstä. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut rouva esittelijälle. Siin. Nyt pari minuutin tekninen tauko. Kiitoksia. äänestysjaksoon osallistumisesta. Nyt pari minuutin tauko ja sitten aloitamme äänestysselitykset. Thank you, President. Okay.